Sitten me siirrymme eteenpäin esityslistalla mietintörovaa Paulsenilta eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 12-15. Olkaa hyvä, Rova Paulsen. President och mina herrar, Hyvä puhemies, hyvät eh, komissaarit ja hyvää kollegat. Tämä on ollut hyvin intensiivistä ja hyvin fantastista työtä, kun olen tätä mietintöä laatinut. Tämä on hyvin tasapainoinen mietintö ja varjoesittelijät ovat tehneet hyvän työn aivan samoin kuin henkilökuntakin. Me olemme myöskin päässeet ähm, maanviljelijöiden ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa puheisiin. Täällä on joitakin herkkiä ja vaikeita asioita vielä keskustelussa. Yksi liittyy siihen, minkälaisia ähm, vaiheita tässä tulee olemaan. Komissio tarvitsee lisää mahdollisuuksia tarkastaa jäsenvaltioita mitä tulee siirtymäaikoihin. Muistakaapa, miten kävi häkkikanaloiden kiellon kanssa. Siirtymäaika oli kymmen vuotta, 10 vuotta pitkä ja komissio ei pystynyt tekemään yhtään mitään ennen kuin kymmenen vuotta olivat jo kuluneet umpeen. Nyt täytyy olla joitakin tällaisia tällaisia virstanpylväitä, jolla me saamme sellaista jää, lainsäädäntöä, että se toimii myös siirtymäaikoihin. Eli tämä virstanpylväs asia on vähän kiistanalainen ja hankala. Toinen sellainen asia on sitten eläinten teurastus ilman tainnutusta liha, monet ovat sitä mieltä, että tämä pitäisi merkitä lihaan, mutta henkilökohtaisesti minun mielestäni tämä on väärä tapa toimia. Meidän täytyy aivan aluksi todeta, että tämä uskonnollinen poikkeus, joka on hyvin suppea ja hyvin tarkkaan määritelty, että sitä ei väärinkäytetä. Koska jos tätä, tätä väärinkäytetään, niin sellainen henkilö hän ei koskaan – tule merkitsemään lihaansa, että eläintä ei ole tainnutettu. No sitten kolmas vaikea kohta on, ovat villiintyneet kotieläimet, stray dogs and stray cats. Tällainen ilmiö on hyvin monessa maassa ja on vaikeaa siihen puuttua. Meidän asiakirjassamme me annamme vastuun ensisijassa jäsenvaltioille ja paikallisille ja alueellisille viranomaisille. Me myöskin vaadimme, että kaikki kesytty eläimet, kotieläimet, kissat ja koirat on merkittävä ja että ne pitää viedä rekisteriin. Kaikkein tärkeintä tässä ehdotuksessa kuitenkin on tällainen yleinen eläinsuojeluaspekti. Tämä muistuttaa elintarvikelainsäädäntöä ja tässä nyt otetaan mukaan kaikki eläimet paitsi villieläimet luonnossa, riistaeläimet. Meidän täytyy miettiä, mitä hyvä eläinten hoito on, ja meidän täytyy miettiä, kuka on vastuutaho. Meidän täytyy jakaa tietoa ja meidän täytyy myöskin vastustaa vastaehdotuksia. Mitä tulee kloonaukseen, meidän täytyy saada lakiin sellainen eh, määräys, että kielletään eh, eläinten epäluonnollinen elämä. Yleinen laki, yleisiä sääntöjä tarvitaan sillä tavalla, että kaikki Euroopan kasvattajat, eläinten kasvattajat voivat vapaasti toimia. Seuraavana puhuu rouva Basescu. Kiitoksia oikein paljon. Tässä mietinnössähän on kyse kotieläinten suojelusta ja kotieläinten hyvinvoinnista. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni äh, puhuakseni delfiinien tilanteesta Mustassa meressä yksinkertaisesti siitä syystä, että nämä ovat uhanalaisia. Yli 300 on viimeisen kahden äh, kuukauden aikana äh, rantautunut Mustanmeren rannalle. Ne ovat laittomien kalastusmuotojen uhreja, mutta myöskin likantumisen uhreja. Me emme voi hyväksyä tällaista draamaa, joka tapahtuu tuolla rannikolla. Ne ovat älykkäitä, kauniita eläimiä. Tästä syystä minä olen tehnyt tarkistuksia. Me toivomme lisätoimenpiteitä, jotta näitä eläimiä voitaisiin tiettyjen akustisten laitteiden avulla suojella. Haluamme kuitenkin myöskin yhteistyötä EUn ulkopuolisten maiden kanssa, varsinkin Mustameren strategian yhteydessä. Minä pyytäisin, että kaikki allekirjoittaisivat tuon kirjallisen lausunnon 23 consumatorii moderni se așteaptă ca animalele crescute în ferme să beneficieze de același lucru. Kiitoksia puhemies. Tiloilla kasvatettujen eläinten pitäisi pystyä hyötymään erilaisista asioista, kuten lääketieteellisestä hoidosta ja hyvästä ruokinnasta. Eläinterveysstandardit ovat aivan tähdellisiä Euroopassa. Niillä on yhä suurempi vaikutus kilpailukykyyn maataloudessamme. Uskon, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi tehokkaasti hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita Euroopan unioni tarjoaa maaseutukehitysrahaston ja seitsemännen puiteohjelman 2000 2008-2013 osalta, jotta voitaisiin edistää tutkimusta eläinten hyvinvointialalla ja luoda innovatiivisia ratkaisuja. On tärkeää toimia. Uskon, että tässä kontekstissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän tutkimukseen ja uuden teknologian kehittämiseen eläinten eläinten hyvinvointia silmällä pitäen. Sitten herra Tabashi. Si, madame la présidente. Nagy értetlenséget váltott ki Dali biztos úr. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Dalli. Eh, häntä ei täysin ymmärretty Unkarissa, varsinkin kun kyse oli munivista kanoista asianosaiset ovat sitä mieltä, että tämä Brysselin eurokraattien määräys keksittiin siltä pohjalta, että kun ravintolassa tarjottiin kanaa, tämä nyt on sellainen sääntely, joka on hyvin ongelmallinen meidän tuottajien osalta. Meillä oli hyvin lyhyet siirtymäkaudet. Vanhoilla jäsenvaltioilla ne olivat paljon pidemmät Sipikarja-sektorilla meidän piti toteuttaa lukuisia äh, uusi, uudistamistoimenpiteitä. Ja tässä nyt on tällainen kaksinaisstandardi, moralismi kyseessä. Tätä, näitä määräyksiä ei ymmärretty. Tämä on minulle hyvin tärkeä aihe. Monsieur vous Sitten täällä on sinisen kortin kysymys. Mm pani przewodnicząca przepraszam to nie, to nie była niebieska karta do pana posła Tabajdi. Tämä ei ollut sininen kortti tähän tarkoitukseen. Anteeksi, että minä nyt nostin sen. Halusin vain eh, pyytää puheenvuoroa. Seuraavana Rova Jota. Ja, de dierenwelzijnstrategie van de landbouwcommissie bevat een paar goede... Niin, tämä maatalousvaliokunnan strategia käsittää joitakin hyviä eläimiä, mutta kyllä siellä monet eläimet jäävät kokonaan huomiota tässä ehdotuksessa. Tästä syystä minä olen lisännyt kaksi kohtaa vaihtoehtoiseen päätöslausumaesitykseen, jotka parlamentti hyväksyi menneisyydessä suurella enemmistöllä. Muuten kyse on ihan samasta asiasta kuin Paulsenin mietinnössä. Kahdeksan tunnin raja eläinten kuljetuksessa on ensimmäinen asia. Eläimet niitä saa kuljettaa liian pitkään teurastamoihin. Yli miljoona ihmistä on allekirjoittanut tuon. Myöskin suurin osa eh, Euroopan parlamentin jäsenistä puoltaa näitä lyhyempiä kuljetusmatkoja, aikoja. Sitten toinen eh, on sellaisten tuotteiden kielto, jotka on kloonattu ja jotka ovat niiden jälkeläisiä. Kloonitekniikka ei, kloonaustekniikka ei ole hyvä, koska siis 90 prosenttia näistä eläimistä kuolee. Kuluttajat eivät halua tätä. Parlamentti myöskin yksimielisesti vastusti kloonaustekniikkaa. Keskiviikko, keskiviikkona on viimeinen mahdollisuus vielä, ja toivon, että tätä vaihtoehtoista päätöslausumaesitystä tuetaan. Sitten herra Bosishowski. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella Rova Paulsenia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Te olette lähestynyt aihetta hyvin realistisesti, mutta samalla myös herkällä korvalla. Ehdotuksenne ovat hyvin konkreettisia ja anteeksi nyt, että tässä kommentoin tätä rahoituspuolta. Me emme voi eläinten hyvinvointia kohentaa ilman lisärahoitusta. Ja sitten toinen asia, te olette täällä keskittyneet aika laajasti tähän kaupalliseen puoleen ja siihen, että mikä eh, kauppasopimuksissa pitäisi olla eläinten hyvinvoinnin osuus, mitä meidän täytyy viejiltä vaatia ja näin edelleen. Ja toinen, kolmas asia on sitten, te olette ottaneet esiin hyvin suuren ongelman. Meillähän ei ole kaikkia normeja. Sitten herra Skota. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää rouva Polssinia tästä mietinnöstä, mutta tässä on yksi asia. On varsin outoa, että täällä arvokkaassa täysistuntosalissa, jos tehdään tärkeitä päätöksiä, meillä on tällainen animalistinen henki, jolla joka ei tuo mitään hyötyä Euroopan kansalaisillekaan. Tämä teksti voi tietysti olla erittäin tärkeä eläinhenkisille ja olen itse mukana tässä ryhmässä, mutta tietysti tällä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia eläimille, mutta äh, ne tarkistukset, joita on esitetty, niin äh, nehän suorastaan vesittävät tätä. Me tiedämme, että tästä juontuu äh, eettisiä ja oikeudellisia etuja mutta myös ongelmia. Minä mietin, että miksi meidän nyt oikeastaan kannattaa hukata aikaa tähän ollenkaan. Ei tämä nyt ole Euroopan kansalaisten ö, käytännön läheisten huolien etujen mukaista, mutta minä kyllä tulen äänestämään tämän puolesta. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Täytäntöönpanon lainsäädännön raskaus ilman mahdollisuutta vahvistaa hakemuksia, niin tämä johtaa siihen, että hyvin paljon rikollisuutta alkaa putkahdella esiin. Tämä, tässä on myöskin esimerkiksi kanojen suojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Ja tässä oli siirtymäaikaa, joka oli 12 vuoden mittainen. Ja ensimmäinen tammikuuta se oli tarkoitus ottaa käyttöön, niin kaikki maat eivät olleet valmiita tuolloin ja jotkin maat pyysivät eh, poikkeusta. Mutta nyt me voimme esittää kysymyksen, että mitä tapahtuu niille munille, jotka eivät täytä kriteerejä. Esimerkiksi Slovakiassa eh, tämän vuoden huhtikuun puolivälissä oli salmonella epidemia. Eh, esikouluissa koska myöskin alkuperämerkintä puuttui. Sitten komissaari Dalli saa pitää puheenvuoronsa. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olen iloinen huomatessani, että monia tapahtumia ja keskusteluja on käyty tänä vuonna Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja muuallakin komission tiedonannon valossa, jolla haluttiin tuoda esille EUn eläinten hyvinvointistrategia. Strategiassa on uusi lähestymistapa Euroopan, eurooppalaisen eläinten hyvinvoinnin tulevaisuuden kannalta. 40 lainsäädäntövuoden jälkeen on vielä parantamisen varaa kaikkialla Euroopan unionissa. Strategiassa on kysymys EU-lainsäädännön paremmasta täytäntöönpanosta, paremmasta kuluttajille tiedottamisesta, yksinkertaisemmasta lainsäädäntöpuitteista ja keskittymisestä koulutukseen ja tekniseen apuun ruohonjuuritasolla – jos menen erityisseikkoihin nyt, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä aivan loistavasta työstä. Kiitos Rova Paussen. Olette tuottaneet oikein tasapainoisen mietinnön tästä hyvin monimutkaisesta ja herkästä aiheesta. Olen iloinen huomannessani merkille, että Euroopan parlamentti tukee komission näkemyksiä strategian avainkysymysten osalta on ehdotettu yksinkertaistettua puitelakia, jossa otetaan huomioon erityisten lajien ja alueiden e, erityispiirteet ja samalla katetaan kaikki eläimet, jotka ovat taloudellisen tuotannon piirissä. Tässä otetaan huomioon eurooppalainen e, referenssikeskusten verkosto eläinten hyvinvoinnin osalta, niin että varmistetaan, että vastuuviranomaiset saavat yhdenmukaista teknistä tietoa EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Halutaan kehittää myös euro, eurooppalaisia eläinten hyvinvointiindikaattoreita. Ja tässä on tietysti tällaisia käytäntöön liittyviä kysymyksiä, joita täytyy käsitellä. Tämän lisäksi komission ehdotuksessa tuodaan esille myös oikeudelliset virstanpylväät, joiden avulla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot asianmukaisesti panevat täytäntöön uutta lainsäädäntöä. Tämän lisäksi Mietinnössä korostetaan tarvetta varmistaa parempi olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Tämä on erittäin keskeinen huolenaihe myös komissiossa. Olen myös yhtä mieltä Rova Paussenin mietinnön näkemysten kanssa siitä merkityksestä, joka on sillä, että tuetaan ja optimoidaan kansainvälistä yhteistyötä monenvälisellä areenalla, erityisesti ajattelen tässä FAOa ja OIEtä, maailman eläinterveysjärjestöä. Järjestöä. Tämän lisäksi täytyy myös ottaa huomioon kahdenväliset neuvottelut eläinten hyvinvoinnista, kun käydään neuvotteluja kolmansien maiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, koska elintarviketuotannosta on tullut globaalia toimintaa ja sillä on mahdollisia vaikutuksia kilpailukykyyn. Tämän vuoksi tässä on kuitenkin joitakin seikkoja mietinnöissä, joiden osalta komissiolla ei ole vielä mitään lopullista kantaa, ja tämän vuoksi vielä täytyy hieman pohtia ennen kuin esitetään mitään toimintaa. Esimerkiksi mietinnössä ehdotetaan, että komission pitäisi pohtia johdonmukaisen EU-laajuisen merkintäjärjestelmän kehittämistä tuottajille. Ja tämä menisi pitemmälle kuin nykyinen merkintälainsäädäntö. Minäkin haluaisin, että EU, sellaiset EU-tuottajat, jotka haluavat parantaa eläinten hyvinvointia yli minimistandardeja, saisivat paremman hinnan. Meidän täytyy kuitenkin miettiä, onko lainsäädäntölähestymistapa tässä kaikista paras tapa toimia. Mietinnössä myös vaaditaan pakollisia eläinten hyvinvointiin liittyviä toimia maaseutukehitysohjelmien puitteissa. Kuten tiedätte, maaseutukehitysohjelmat ovat osa nykyistä YMP uudelleen tarkastelua. Ja tätä keskustelua tullaan parhaiten käymään YMP-uudistuskeskusteluissa. Minä kuitenkin olen yhtä mieltä mietinnön näkemysten kanssa siitä, että täytyy kokonaislähestymistavan johdonmukaisuutta parantaa. Eläinten hyvinvointi vaikuttaa hyvin monen eri politiikan alaan. ja tämän vuoksi minä uskon, että tämä on erittäin hyvä, hyvällä pohjalla oleva ehdotus. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin seuraavaksi puhua lemmikieläinten hyvin, hyvinvoinnista. Komissio on ö, yhtä mieltä siitä, että tässä tehdään, siitä tehdään tutkimuksia, jossa otetaan tämä strategian erityiskontekstin mukaan. Näiden tutkimuksen tulosten pohjalta sitten mietitään, miten mennään eteenpäin. Haluaisin ottaa vielä yhden tärkeän asian esille en eläinten hyvinvointikeskustelussa. Minulla oli ilo vierailla ilo saada valtuuskunnalta vetoomus, mitä tulee näihin kuljetusrajoituksiin. Me käsittelemme näitä asioita eli eläinten hyvinvointi puitelainsäädännön keskusteluissa. Tämä on osa tätä eläinten hyvinvointistrategiaa, josta keskustelemme tänä päivänä. Ja tulemme ehdottamaan muun muassa uusia välineitä, joilla parannetaan eläinten hyvinvointi lainsäädäntö mukaan lukien kuljetusaikarajoja. Minä olen aina sanonut, että täytäntöönpano on avainasemassa, mitä tulee eläinten kuljetusaikoihin komissio ei nyt pohdi mitään muutoksia eläinten kuljetus asetukseen. 18. kesäkuuta me olemme esittäneet useita lainsäädännöllisiä ei-lainsäädännöllisiä toimia, joilla voidaan merkittävästi parantaa eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana. Minä todella suhtaudun suurella huolella pitkiin teurastuskuljetuksiin. Ja nyt kun olen nyt olen valmis kyllä tarkastelemaan kaikkea sitä dataa, jolla voidaan selventää näitä asioita. Minä uskon, että meidän täytyy pohtia kaikkia näitä toimintoja, jotka ovat eläinten hyvinvointistrategiassa. Näillä voidaan myös parantaa kuljetuksen aikana eläinten hyvinvointia. Vielä yksi kommentti tai muutama kommentti esimerkiksi Unkariin ja Munivin kanoihin. No täytyy sanoa, että tämä oli sellainen direktiivi, joka astui voimaan 12 vuotta sitten. Ja siirtymäaikahan päättyi viime vuoden lopussa. Ja se seikka, että jotkut maat saivat vähemmän aikaa valmistella muutoksia. No, tässä täytyy todella ottaa huomioon se, että nämä maat mukaan lukien oma maani ne ovat kaikki neuvotelleet tästä direktiivistä liittymisneuvottelujen aikana. Tämän vuoksi nämä maat kyllä tiesivät tarkkaan, mitä velvoitteet ja mitkä aikarajat olivat. Ja monesti olen myös sanonut, että tällä hetkellä komissio toteuttaa syvällistä vaikutusarviointia kloonauskysymyksestä ja tulen puhumaan täällä parlamentissa samoin kuin neuvostossa antamaan ehdotuksen kloonausdirektiiviksi. Haluaisin vielä lopuksi kiittää Euroopan parlamenttia erittäin Rova Paulsen ja, hänen tiimiensä tästä arvokkaasta mietinnöstä. Minä odotan innolla sitä, että Euroopan parlamentti ja komissio pääsevät eteenpäin tämän strategian osalta. Kiitos. Kiitoksia komissaari Dalli. Tämä päättää keskustelun ja 12.30 äänestämme tästä keskiviikkona. Sitten me siirrymme eteenpäin. Herra Koch